La seduta è ripresa. Istunto on alkanut. Eilisen istunnon pöytäkirjat on jaettu teille. Onko teillä niihin mitään huomautettavaa? Eli ole, pöytäkirjat on hyväksytty.